lykkääntyy. Tässähän käytetään kaksoistandardeja. Tämä ei ole EUn arvoista toimintaa. Oikeudenmukaista on rangaista niitä, jotka ovat tehneet virheitä ja Kreikka pitäisi pyytää jättämään euroalue. Seuraavaksi puhutaan ja ryhmäpoikkeusasetuksesta. Ensinnä puheenvuoron saa Stojan. Mr. Äh, President, Commissioner, the Econ Committee has put this question forward because it has followed. Econ valiokunta on esittänyt tämän kysymyksen koskien tätä ryhmäpoikkeusasetusta. Se on, tässä, se, tätä asiaa täytyy huolellisesti harkita, koska tiedätte, että ryhmäpoikkeusasetukset ovat hyvin tärkeitä välineitä Eh, yrityksille. Tämä asetus hyväksytti vuonna 2002. Silloin komissio harkitsi, että oli, tai komission mielestä oli oligopolistinen tilanne Euroopan automarkkinoilla. Kuusi laajinta, suurinta valmistajaa, niillä oli yhteensä markkinaosuus, joka oli 75 prosenttia. Tätä taustaa vasten komission mielestä ajoneuvosektorin ei pitäisi tuoda yleiseen eh, ryhmäpoikkeusasetuksen piiriin ja sen vuoksi se otti käyttöön erityisasetuksen. Tämä asetus, sen määräaika loppuu, voimassaoloaika loppuu 31. toukokuuta 2010. Nyt komissio mielestä eh, uusien autojen markkinat ovat hyvin kilpailulliset ja konsentraatio- ja keskittymistasot ovat pienentyneet. Tämän arvion seurauksena komissio ehdottaa tällaista erityistä ryhmäpoikkeusta, että sitä ei enää tarvita uusien autojen ja kaupallisten ajoneuvojen myyntiin. Se ehdottaa, että hyväksytään erityisryhmäpoikkeusasetus, joka koskee vain huolto- ja korjauspalveluja sekä va- varausien myyntiä ja jakelua. Parlamentti on huolissaan tästä uudistuksesta, kuten tiedätte. EU:ssa on nykyään poikkeuksellinen rahoitus ja taloudellinen kriisi ja työttömyysluvut ovat korkealla. Euroopan autoteollisuus on avainasemassa Euroopan taloudessa. Sillä on suuri merkitys työllisyydelle, innovaatioille ja kilpailukyvylle koko talouden suhteen. Me uskomme, että on tarpeen luoda yleisolosuhteet, joissa sektori voi olla kestävä ja vihreä ja taloudellisesti tehokas Täytyy myös varmistaa se, että PK-yritykset ovat suotuisassa asemassa. Emme voi unohtaa SM, PK-yritysten merkitystä työn, työn paikkojen luojana ja lähipalvelujen tarjoajina. Kuitenkin monet automyyjät ja korjaamopalvelut ovat ilmaisseet vakavia huolia uudesta sääntelykehyksestä. Heidän mielestään se johtaisi siihen, että että voimatasapaino edelleen heikkenee valmistajien ja muiden välillä tässä auto, autoihin liittyvässä äh, arvoketjussa. Sen vuoksi, herra Almun ja Ekon valiokunta haluaisi kysyä ensinnäkin, mitä markkinaalaisia tuloksia on sellaisia, jotka johtivat komission tekemään sen johtopäätöksen, että ensimarkkinat ovat nykyisin kilpailulliset ja jälkimarkkinat ovat edelleen ongelmalliset. Toiseksi, miten komissio arvioi voimatasapainoa autovalmistajien ja automyyjien välillä nykyisessä moottorien ryhmäpoikkeusasetuksessa ja sitten kun tulee tämä ehdotettu oikeus, oikeuspuitteet. Onko tässä kyseessä yksinkertainen vai kollektiivinen määrävä markkina-asema? Miten komissio arvioi markkinaa voimia ensi- ja jälkimarkkinoilla. Mihin toimenpiteisiin komissio aikoo kannustaa, jos näyttää siltä, että etenkin ensimarkkinoiden kilpailuedellytykset ovat huonontuneet merkittävästi? Millaisia vaikutuksia uudesta lainsäädäntökehityksestä odotetaan koituvan kuluttajille, etenkin hintojen ja tarjottujen etujen, ehtojen suhteen? Viidenneksi, mitä sidosryhmiltä etenkin kuulemisten aikana saatuja havaintoja komissio aikoo sisällyttää lopulliseen lainsäädäntökehitykseen? Ja viimeiseksi, onko komissio samaa mieltä siitä, että jakelua koskevaan lainsäädäntöön olisi ehdotettava yhdenmukaisottamista esimerkiksi tarkistamalla itsenäisiä kauppaedustajia koskevaa direktiiviä, jotta myyjät voisivat nauttia yhdenvertaisesta sopimussuojasta jokaisessa EUn jäsenvaltiossa. Kiitoksia. Kiitoksia, herra Stolojan. Seuraavaksi herra Haber. Um, uh, Mr. President. Puhemies, sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan nimissä olen hyvin iloinen, kun voin olla täällä esittelemässä meidän näkökantamme tähän kysymykseen. Haluan erityisesti kiittää Ekon valiokunnan kollegoita siitä, että he ovat johtaneet tätä asiaa eteenpäin ja tehneet läheistä yhteistyötä meidän kanssamme, koska tässä on kysymys politiikasta, joka on hyvin tärkeä myös kuluttajille. Ja me olemme varmistaneet omalta puoleltamme, että nämä kuluttajasuoja-asiat on otettu hyvin mukaan. Ensinnäkin sanoisin, että komission ehdotuksen elementit, jotka liittyvät myyntiin, huolto- ja korjausmarkkinoihin, liittyvät hyvin pitkälti nimenomaan kuluttajasuojakysymyksiin, jotka olemme ottaneet esiin omassa valiokunnassamme. Ei mitenkään erityisesti kilpailupääosaston asioihin, mutta nimenomaan informaatioasioihin liittyen huoltoon ja korjaukseen. Ja tässä me olemme tehneet yhteistyötä ympäristövaliokunnan kanssa liittyen esimerkiksi teknisiin informaatioihin, jotka liittyvät sitten taas ympäristönäkökantoihin. Tässä on paljon asioita, jotka nyt sitten on vahvistettu jota on painotettu tässä ehdotuksessa ja se on mielestäni erittäin hyvä. Ajatellen esimerkiksi tätä kilpailua, jota riippumattomat äh, korjaamot äh, ja esimerkiksi varaosamarkkinat, miten se niihin vaikuttaa ja avaa näitä markkinoita. Minusta on hyvä, että kiinnitimme teidän huomiotanne tähän päätöslauselmaan, josta me äänestämme huomenna. Siinä on kysymys nimenomaan informaation saatavuudesta. Emme ole täysin vakuuttuneita siitä, että julkaisemanne suuntaviivat olisivat mitenkään tarpeeksi vahvat eh, niin, että voitaisiin varmistaa, että tämä informaatio on saatavilla. Ja auton valmistajille täytyy olla mahdollista myös antaa tämä informaatio sähköisessä muodossa, mutta ilman äh, tällaisia hakumenettelyitä tämä ei välttämättä ole äh, niin hyödyllinen autokorjaamolle esimerkiksi. No, mitä me juuri kuulimme äh, Ekon valiokunnan varapuheenjohtajalta myynnistä, niin myynnin kohdalla me olemme emme ole niinkään vakuuttuneita komission ehdotuksesta. Onko komissio todellakin ottanut mukaan kuluttajien huolenaiheet? Ekon valiokunta järjesti hyvin tärkeän kuulemisen, jossa me kuulimme sekä myyjiä että valmistajia ja heidän huolenaiheensa näistä varmistuksista, millä voidaan taata kilpailu myyntimarkkinoilla. Ja tämähän tuli hyvin selkeästi vuonna 2002. Ja monet eh, näistä huolenaiheista ovat asioita, joita tämä parlamenttikin on ottanut esiin. Ja tuntuu siltä, että nämä huolenaiheet on nyt vain pyyhkästy pois. Ihan kuin te olisitte vain yksinkertaistaneet tätä niin, että teidän elämänne olisi yksinkertaisempaa. Se saattaa kuitenkin tuoda mukanaan ongelmia ja ehdottaisinkin, että tutkailisitte näitä asioita, jotka tulivat esille kuulemisessa. Nimittäin kuluttajat ovat hyvin, hyvin huolissaan siitä, että tämä otetaan tähän ryhmäpoikkeusasetukseen. Vuonna 2002 tämä oli hyvin selkeä asia, eikä sitä nyt oikeastaan niin kauaa ole, kun päätettiin ylläpitää tätä tasapainoa jakelijoiden, myyjien ja valmistajien kesken. Ja myyjät oikeastaan ovat sanoneet, että tämä toimii aika hyvin tämä ryhmäpoikkeusasetus. Ja jos nyt katsotaan, mitä markkinoilla on tapahtunut, niin näin varmasti onkin. Ja haluaisin myös muistuttaa tätä komission jäsen, koska ette silloin taineet olla komissiossa, että auton valmistajat ovat lobanneet hyvin paljon eh, näiden asioiden puolesta. No mitä nyt sitten sanotaan? Auton myyjät sanovat meille, että tilanne on heikko. Valmistajat sanovat, että ei kun tilanne on hyvä, me, me pidämme tästä tilanteesta. Joten tätä täytyy nyt tarkastella. En minä nyt tässä väitä sellaista, että meidän pitäisi pysäyttää tämä prosessi. Ei varsinkaan, koska tässä on vain muutama päivä aikaa ennen kuin tämä astuu voimaan. Mutta se, mitä me sanomme päätöslauselmassamme huomenna, on se, että katsokaa ajantasaista tämän päivän tietoa ja dataa. Ja haluaisin myös sanoa komissiolle, että komission jäsen Barnier on tuomassa markkinoille raportin, joka liittyy äh, varaosa äh, markkinoihin. Teidän täytyy tarkastella tätä, koska me tarvitsemme komissiosta johdonmukaista politiikkaa. Ja toisekseen eh, ne paperit, joita minä olen teiltä nähnyt, niin luulisin, että tässä on kysymys siitä, että valmistellaan uutta vihreiden autojen, sähköautojen sukupolvea, mutta teidän analyysissä ei ole mitään tällaista. Meillä on Tanjaanin paperi tästä, mutta voisin pyytää teitä eh, ensi vuonna katsomaan tätä Tanjaanin ja Barnierin eh, asiakirjoja ja varmistautua siitä, että toimitte oikein. Ja jos te teette niin, niin silloin te tulette luomaan enemmän uskottavuutta, koska me emme ole vakuuttuneita ainakaan tältä osin teidän suunnitelmistanne. Kiitoksia, herra Haber. Sitten komission sen Kiitoksia, puhemies. Tämänhetkinen asetus ryhmäpoikkeuksesta raukeaa ensimmäinen kesäkuuta 2010 ja meidän pitää hyväksyä uusi asetus ennen tätä. Komissiokollegio ottaa tämän esityslistalleen 26. toukokuuta kokouksessaan. Ehdotus, josta nyt keskustellaan osastoissamme ja muutaman päivän kuluttua myös kabineteissa, kun valmistellaan tätä kollegiokeskustelua. Tässä on, ed, tätä edeltää syvällinen analyysi sektorista. Julkinen konsultaatio alkoi 2006 kesäkuussa. Kolme ja puoli vuotta tämän jälkeen viime vuoden joulukuussa komissio julkaisi luonnoksen suuntaviivasta, jotka liittyvät tähän ryhmäpoikkeukseen koko prosessin aikana sidosryhmät, Euroopan parlamentin jäsenvaltiot ovat olleet läheisesti prosessissa mukana ja paljon perustelut on otettu huomioon. Eri keskusteluita, työryhmiä, aloitteita on myös järjestetty, mukaan lukien täällä parlamentissa. Viimeisin tällainen tapahtui 12. huhtikuuta tänä vuonna talous- ja rahasen valiokunnassa. Minkälaisia pääjohtopäätöksiä on voitu tästä pitkästä konsultaatiosta tehdä? Ensinnäkin opimme jotakin myönteistä. Kuluttaja Euroopassa – nauttii kovasta kilpailusta autoalalla. Vuosikertomuksessamme on todettu 18 automallista, jotka ovat peräisin 25 tuottajalta. Ja hinta ei ole ainoa tekijä, joka kertoo meille, että kilpailu on terveellä pohjalla. On myös enemmän valinnanvaraa kuin kymmenen vuotta sitten oli tilanne, enemmän merkkejä saatavilla kaiken tyyppisistä autoista näissä oloissa olisi vaikea ehdottaa, että mikä tahansa autonvalmistaja voisi saada määräävän valta-aseman poliittisesti tai muuten. hetkinen järjestelmä sisältää sektorispesifisiä sääntöjä, jotka olivat aikanaan 2002 järkeviä, kun odotettiin tehtiin auto, ajoneuvosektorilla tilanteen tasapainottamista. Tämä tasapainottamisaika ei toteutunut ja sen sijaan, mitä meillä nyt tällä hetkellä on, varsin kilpailukykyiset markkinat käsissämme. On enemmän joustoa jälleenmyynnissä, ehdotetut muutokset kannustavat valmistajia vähentämään kustannuksia myynnissä. Haluaisin muistuttaa, että jakeluhinnat ovat suurin piirtein 30 prosenttia uuden auton hinnasta. Kun vähennetään näitä kustannuksia, autonvalmistajat pilaavat, parantavat kilpailukykyään ja tämä hyödyttää lopulta myös kuluttajaa. Olen täysin tietoinen siitä, että huolta tunnetaan jossain määrin näistä ehdotuksista, jotka liittyvät mon- myyntiin ja my- myyjiin. Ja tämä näitä huolia on täällä tullut esillekin. Haluaisin korostaa, että tällainen multibranding on olemassa ja se tulee jatkossakin olemaan mark- tämän markkinoiden realiteetti. Tämä on tilanne maailmassa, jossa on suuria automyyjiä, jotka pystyvät jälleen myymään useita eri merkkejä, esimerkiksi yhdistyneessä kuningaskunnassa tai myös vähän asutulla alueella tämä mahdollista. Siellä onkin järkevää, että myydään erilaisia merkkejä samassa tehtaasta Tämä oli todellisuutta aikaisemmin, kun ryhmäpoikkeus hyväksyttiin 2002, ja tämä on vieläkin totta kahdeksan vuotta tämän jälkeen. Mutta sitten ja nyt tällainen single branding on kaikkein yleisin jälleenmyyntimalli. Olemme todenneet, että auton valmistajat yhä enemmässä määrin ovat tukeutuneet muun tyyppiseen jälleenmyyntiin mukaan lukien valmistajien omat autot myymälät kehitys Saksassa esimerkiksi on oireellista tästä ilmiöstä. 67 prosenttia autoista, joita myydään dealeriverkostojen kautta suhteessa 9 prosenttiin ennen kuin tämä asetus tuli voimaan 2002. Kuitenkin olemme reagoineet näihin huoliin, joita kuulimme konsultaation aikana mukaan lukien ne neuvot, joita täällä parlamentissa käy, käytiin. Ja Monia turvalaisekkeet on otettu huomioon näissä multibrand-kysymyksissä. Haluaisin korostaa tämän lisäksi, että ehdotamme tällaista siirtymävaihetta, jonka aikana tämä tämänhetkinen asetus on voimassa 2013 loppuun saakka autojakelumarkkinoille, jotta annetaan riittävästi aikaa automyyjille, jotka ovat investoineet multibranding-toimintaan, jotta investointien kustannukset vähenevät. Kun miksi sitten ehdotamme tällaista. Se johtuu siitä, että kilpailulaki ei ole oikea väline tarttua tällaisiin epätasapainotekijöihin sopimusosapuolten kesken. Nämä kysymykset, niin kuin keskustelemme silloin, kun valmistelemme asetusta 2003, kuuluu kauppaoikeuden piiriin kilpailukykyisillä markkinoilla, kuten automarkkinoilla – kilpailulain ei pitäisi puuttua valtasuhteisiin eri sopimusosapuolten välillä. Jos näin tehtäisiin, toimittaisiin liian tunkelvalla tavalla ja meidän pitää olla suhteellisia silloin, kun me teemme interview, tai toimimme sektorilla. Konsultaatioprosessissa saimme myös tietää muita asioita, jotka olivat ehkä vähän vähemmän myönteisiä. Öö, kustannukset ja korjauskustannukset ovat oikeastaan nousseet. Huolto, korjaustoiminta on erittäin tärkeä kuluttajille, ei vain turvallisuuden ja luotettavuuden takia, vaan johtuen myös siitä, että autos, auton kokonaiskustannusta 30 menee, tulee, johtuu huolloista. Korjaamojen pitäisi myös pystyä kilpailemaan. Kuitenkin rajoituksia on vielä olemassa. Esimerkiksi ei saada aina käyttöön tarvittavia varausia. Tämän takia meidän uudistuksemme pyrkii mahdollistamaan sen, että on riippumattomia korjaamoja, saadaan paremmin käyttöön teknistä tietoa, varaosia ja estetään se, että niitä ei suuta pois markkinoilta. Tämä johtaa parempaan huoltopalveluun kaikilla tasoilla. Lopuksi puhemies, uskon vahvasti, että uudet puitteet suosivat enemmän kuluttajaa. Pää Prioriteettimme on lisätä kilpailua jälkimarkkinoilla, parantaa, huoltoa ja palvelutasoa silloin, kun sitä puuttuu. Jotkut valmistajat voivat olla vahvassa kilpailuasemassa suhteessa kaup- vähittäismyyjiin, mutta ei ole mitään syytä tällä hetkellä poiketa kilpailusäännöstä tämän tyyppisessä sopimuksessa. Ja mitä tulee vertikaalisiin sopimuksiin, jota, jota hiljattain hyväksyttiin komissiossa, ne tulevat voimaan myös tämän kuukauden lopussa. Komissio ja minun pääosastoni, kilpailupääosasto erityisesti tulee valvomaan sektoria huolella, eikä ole epäilystäkään siitä, etteikö komissio toimisi päättäväisesti ja pystyisi toteuttamaan kilpailusääntöjä ryhtyy toimiin, jos jotakin vakavia väärinkäytöksiä todetaan. Kiitoksia. Kiitoksia komission jäsen. Sitten ryhmäpuhujien vuoro. Ensin herra Karas. Herr Kommissar, meine Damen und Herren. Komission hyvät naiset ja herrat. Tässä on jo paljon kuultu. Tällä suullisella kysymyksellä ja valmistelulla päätöslauselma PK-yrityksille, automyyjille antaa äänen, koska Komissio ei viime vuosina ole sitä riittävästi kuullut. Kuulemistilaisuudessa esiteltiin huolenaiheita. Erityisesti automyyjät esittivät niitä epätasapuolisesta kohtelusta verrattuna valmistajien. Puhuttiin oikeusvarmuudesta, puhuttiin kilpailun vähentämisestä, puhuttiin muistakin ongelmista, mutta vastauksia ei saada vetoan teihin. että käytetään nyt tämä aika siihen, että asetukseen otetaan mukaan sellaisia asioita, tullaan vastaan äh, näitä automyyjiä, ottakaa parlamentti, ottakaa automyyjät vakavasti, ottakaa huomioon heidän pk-yritysten huolenaiheet ja ottakaa ne mukaan tähän asetukseen. Kiitoksia. Seuraavaksi puolitoista minuuttia herra Ludvigsson. Tack herr talman för ordet. Kiitos äh, puhemies äh, puheenvuorosta. Haluaisin ottaa esiin neljä kysymystä tässä keskustelussa. Ensinnäkin on todellakin äh, ikävää, että me asetamme autoteollisuudessa pienet ja suuret yritykset vastakkain. Tavallaanhan heillä on eri edut, mutta meidän täytyy kuitenkin ennen kaikkea luoda säännöt niin, että ne voivat tehdä yhteistyötä tehokkaalla tavalla. Toisaalta minusta on positiivista, että kilpailu uusien autojen markkinoilla on parantunut viime vuosina. On hyvä esimerkki siitä, että mitkään markkinat eivät ole mahdottomia ja että pitkällä aikavälillä on mahdollista saada aikaan paljon kilpailua vahvistavilla toimenpiteillä. Ja toivon mukaan näemme jatkossa yhtä positiivista kehitystä jälkimarkkinoilla. Kolmanneksi on tärkeää, että komissio aktiivisesti seuraa kilpailua uusien autojen ensimarkkinoilla – ja äh, tämän seurannan täytyy olla jatkuvaa ja kaikki äh, osapuolet äh, täytyy, osapuolien täytyy saada mahdollisimman ajoissa saada tietää, mitä sääntöjä tullaan ottamaan käyttöön kesäkuu 2013 lähtien. Neljänneksi meidän täytyy tehostaa keskustelua siitä, millä tavalla saadaan aikaan siirtyminen vihreisiin ympäristöystävällisimpiin autoihin. Se on välttämätön prosessi. Ensinnäkin kilpailusääntöjen täytyy olla joustavia suhteessa tarvittaviin tukiin niin, että sähköautot ja muut ympäristöystävälliset vaihtoehdot voisivat etabloitua markkinoille. Toisekseen sääntöjen täytyy varmistaa se, että ympäristöautot eivät eh, jää jalkoihin ensimarkkinoilla tai jälkimarkkinoilla. Seuraavaksi herra Busoi. Thank you, President. Uh auton osto ja huolto on yksi suurimpia kustannuseriä talouksissa. On tärkeää, että on valinnanvaraa ja voidaan valita kohtuuhintaisia tuotteita suurista valikoimasta. Parlamentissa edustamme myös uusia EU-kansalaisia. Minua huolestuttaa kovasti auto tämä ryhmäpoikkeusasetuksen muuttaminen, muuttaminen, miten se vaikuttaa kuluttajiin, kun me olemme kuunnelleet huolella komissaarin perusteluita siitä, että tämä asetus ei enää päde, koska on merkkejä siitä, että kilpailutavoitteet on saavutettu ja kilpailu on nyt oikealla ta- tasolla. Periaatteessa en vastusta, että poistetaan erityiset joukko ryhmäpoikkeusta sen riskejä kuluttajalle, mutta kolmen vuoden siirtymävaihe tarvitaan, jotta arvioidaan, miten tämä vaikuttaa auton myyntiin. On kiistaton ilmiö siitä, että suurilla autovalmistajilla on valta määrävä asema. Haluaisin kuulla, miten komissio varmistaa sen, että ne eivät väärinkäytä markkinaosoituksia ja rajoita valinnanvaraa, jota kuluttajalla pitäisi markkinoilla olla. Haluaisimme ilma, myös ilmaista tukeni sillä, että olisi erityinen ryhmäpoikkeus huolto- ja korjaustoiminnalle. Se on vähemmän kilpailukykyistä kuin myyntimarkkinat. Jälkimarkkinat liittyvät niihin tapauksiin, joissa kuluttajat turhaan sidotaan tiettyihin merkkiliikkeisiin. Tämä voi johtua siitä, että riippumattomat korjaamot eivät saa tarvittavaa tietoa tai auton valmistajat tulkitsevat väärällä tavalla sääntöjä. Tätä ei voida mitenkään hyväksi. Tässä rajoitetaan kuluttajien vainanvaraa ja odotan, että komissio löytää keinot korjata tilannetta ja siksi minä pyytäisin, että komissio sel- antaa selvennyksiä niistä toimista, joihin aikoo ryhtyä, että vältetään se, että syntyy haita- kuluttajalle haitallinen tilanne. Kiitoksia. Kiitoksia, herra Bussoi. Sitten herra Simanski. Pani komissaru... Hyvä komission jäsen. Jokaisessa uudessa autossa on 80 prosenttia sellaisia osia, jotka ovat valmistaneet riippumattomat valmistajat. Toisaalta juuri autovalmistajilla on valtava kaupallinen ylivoima, jos verrataan osien valmistajien ja riippumattomiin korjaamoihin. Nyt täytyy tehdä kaikki, ettei eurooppalaiset automarkkinat alkaisi taas muistuttaa oligopolia. Kansalaisillemme täytyy taata oikeus valita varaosat ja halutessaan riippumattomat korjaamot. Täytyy taata mahdollisuus saada teknisiä tietoja. Meidän täytyy estää se, että valmistajat käyttävät väärin takuuta. Myös valtuutetuille korjaamoille pitää antaa oikeus ostaa osia riippumattomilta valmistajilta ja myös työkaluja ja laitteita korjaamoihinsa. Ilman selkeitä takeita näistä asioista uudessa asetuksessa markkinoiden kannalta perustavanlaatuiset asiakkaan valinnanoikeudet jäävät fiktioksi. Kiitokset. Seuraavaksi puheenvuoro edustaja Schwabilla, eh, Langella yksi minuutti. Kiitos eh, puhemies. Teollisuusvaliokunnan näkökulmassa on kysymys siitä, että suojellaan nimenomaan PK-yrityksiä. Kilpailu ei ole mikään itsetarkoitus. Kun me katselemme pienten kauppiaiden ja pienten verstaiden tilannetta, niin silloin heidän, teitä täytyy vahvistaa heidän toiminnassaan koska muuten käy niin, että meillä on vain suuria myyntiketjuja ja huoltoketjuja. Ja tässä on nimenomaan se, että me kykenemme antamaan myyjille ja huoltamoille rajattomat informaatiota varaosista ja korjausmahdollisuuksista. Siihen kuuluu myös se, että on mahdollisuudet kehittää esimerkiksi laatua ja että ne kykenevät myös esimerkiksi valmistautumaan sähköautojen tuloon. Sen lisäksi he tarvitsevat informaatiovarmuutta, ei mitään tarkistuksia enää he tarvitsevat sopimussuojaa. Heidän täytyy varmistaa investointinsa pitkällä aikavälillä. Kiitos. Kiitokset. Sitten Engel, kaksi minuuttia. Merci, monsieur le président. Monsieur le commissaire, parlons de la réalité des distributeurs euh, automobiles. Komissio, puhutaan auton myyjien reaal, reaalisista olosuhteista. Minun maassani, kuten usein muissa maissa, myyjät ovat huolissaan näistä toimenpiteistä, jotka eivät kuulu 2002 asetukseen. Tilanne autoteollisuudessa on siis, he kärsivät kriisistä ja nähdään, että tulevaisuuden näkemätkään eivät ole hyvät. Valmistajat on hyvin vaikea tilanne ja myös pienet korjaamot kärsivät. Pelissä on siis kilpailu. Kun puhutaan valmistajien välistä kilpailusta, se on toinen yksi asia. Mutta tämä kulman pieni korjaamo ei uhkaa vapaata kilpailua Euroopassa. Kyse on määrävästä markkina-asemasta. Puhutaan siitä. Tämä äh, määrävä markkina-asema ei ole sellainen, jota, jos valmistajat kilpailevat toisiaan vastaan, kyse on siis myyjistä ja valmistajasta herveellisestä tilanteesta. Ja tämä koskee koko EUn autoteollisuutta. Mielestäni meillä täytyy olla eh, yhdenmukaista ajattelua. Täytyy katsoa sitä, että suuret toimijat ahdistavat pienet nurkkaan, ja, mutta se miten asiat nyt sujuvat on ihan tavatonta. Näyttää siltä, että se, että jos halutaan ryhmäpoikkeus poistaa, niin siinä on oikeus varmuuden puutteen ongelma ja se, mitä asioita nyt tehdään, niin se ei todellakaan kuluttajien ja automyyjien asia edistä. Muchas gracias, señor presidente. Kiitoksia puhemies, arvoisa komission jäsen. Autosektori Euroopalla kattaa tuot valmistajat ja varaosien myyjät ja alan pitää säilyä kilpailukykyisenä. Liikenneturvallisuuteen vaikutetaan kilpailun kautta ja myös missä määrin varaosien saatavilla ja pyydämme, että komissio edistäisi tehokasta kilpailua, mitä tulee varaosiin, niin että varaosien hinnat ovat kohtuullisia kuluttajien pitää voida ostaa ajoneuvoja kilpailukykyiseen hintaan, heidän pitää voida myös valita huolto, korjaamot, eikä pidä käy, voi, voi, täytyä käyttää vain mm, merkkiliikkeitä. Tässä tarvitaan tukea myös pk-yrityksille, jotta nekin voivat hyötyä suotuisista olosuhteista. Näin näiden yritysten ei pidä olla riippuvaisia suurista tuottajista. Uudet säädökset asetuksessa pitäisi laatia niin, että ne koskevat mm, myös loppukäyttäjän, jotta otetaan huomioon leasing-kysymys. Kiitoksia. Sitten Rova Esaja. Kiitoksia arvoisa puhemies. Arvoisa komissaari, on käynyt hyvin selville näissä edellisissä puheenvuoroissa se, että parlamentti on erityisen huolestunut nimenomaan auton vähittäismyyjien ja toisaalta autonvalmistajien välisestä tasapainosta joka myös väistämättä heijastuu sitten sinne kuluttajien saamiin palveluihin. erityisesti tämä tasapainon tarve tulee esille pienillä markkinoilla harvaan asutuilla alueilla kuten esimerkiksi suomessa ja muuallakin skandinaviassa meille monimerkkiedustuksen ja yrityksen myynnin ja oston salliminen ovat ylitse muiden niitä tärkeimpiä mahdollisia edellytyksiä jotta myös kuluttajille voidaan taata riittävät moottoriajoneuvoalan palvelut. suomessa meidän väkilukumme on viisi miljoonaa ja arviolta vuotuinen henkilöautojen myyntimäärä tänä vuonna tulee olemaan noin sata nolla kappaletta. se saattaa kuulostaa aivan naurettavan pieneltä ja sen tähden onkin äärimmäisen tärkeää että monimerkkiedustus ei ole millään tavalla vaarannettuna näissä muutoksissa. tämä edellinen autokaupan monimerkkiedustuksen taannut asetus on ollut äärimmäisen hyvä ja siksi nouseekin tämä kysymys että miksi ollaan muuttamassa tätä asetusta tässä vaiheessa toinen merkittävä vaikutus on se että kuluttajien palvelukyky harvaan asutuilla alueilla tulee mahdollisesti romuttumaan ja kuluttajien mahdollisuus hankkia ajoneuvoja omalta paikkakunnalta vaarantuu. edelleen tämä saattaa myös merkitä sitä että pienemmät merkit jäävät kokonaan vaille edustusta muilla alueilla kuin suurissa asutuskeskuksissa ja näin ollen kuluttajien valinnanmahdollisuudet merkkien välillä heikkenevät merkittävästi. Kiitoksia. Sitten herra Karas. Ja, herr Sie haben uns jetzt zugehört. Komission jäsen, te olette kuulleet meitä. Ja haluaisin sanoa, että voisi olla sitä mieltä, että tässä nimenomaan näkyy teorian ja käytännön ero. Ja voin vielä kerran vedota siihen, mitä jo keväällä 2009 sanoin komission puheenjohtajalle. Meillä on ratkaisemattomia kysymyksiä PK-yrityksille. Meillä on talous- ja rahoituskriisi, joka vaikuttaa kasvua ja työpaikkoja. Sen vuoksi olisi parasta pidentää tätä asetusta, eikä lähteä luomaan uutta, joka vain vahvistaa näitä ongelmia. Meillä on ongelmia jo ihan siinä, että meillä on erilaisia kansallisia sääntöjä. Me vastustamme sitovia ohjeita. Me haluamme 30 prosentin rajan varaosille. Me haluamme, että korjaamoilla on valinnan vapaus ja me haluamme, että korjaajilla on mahdollisuus saada informaatiota esimerkiksi varaosista. Te olette jättäneet tärkeitä asioita ulkopuolella, irtisanomissa, ajat markkinoista, sopimusten siirtämisistä ja niin edelleen. Pyytäisin, että te puuttuisitte myös näihin asioihin. Tämä on tärkeää PK-yrityksille PK-yritykset ovat äh, osa kilpailua, mutta kilpailu on myös osa kuluttajien äh, suojaa. Me haluamme kilpailua ja me haluamme estää PK-yrityksen äh, rajoittamista – suuret ketjut rajoittavat pk-yritysten asemaa. Pyydämme, että te suuntautuisitte yritysten puoleen ja että te käyttäisitte parlamentin päätöslauselmaa ja käyttäkää nämä viimeiset 21 päivää hyödyksi. Sitten Katsi Ai, eli puhujat ilman puheenvuorolistaa. Sitten herra Ryvi ensimmäisenä. Herr Präsident, sehr geehrter Kommissar, Kiitoksia komission. Ja sen kaikki puhujat ovat nyt puhuneet sen puolesta, että tämä olisi automyyjien ystävällisempi asetus. Tarvitsemme sitä, että pienillä automyyjillä on hyvä työllisyystilanne. Sen vuoksi on tärkeää, että kilpailu pysyy järjestelmässä yllä. Huolimatta sitä, ovatko myyjät pieniä vai suuria, niin molempien kannalta täytyy kilpailun toimia. Ja juuri autojen alalla, niin kuluttajalla on myös oikeus toimivaan kilpailuun. Niin, että heitä ei aseteta sellaisen yksipuolisen järjestelmän, jossa ei ole ollenkaan valinnanvapautta. Ja juuri valinnanvapaus on se, joka on myös maaseutualueiden kannalta tärkeää. Niin, että maaseutualueillakin voidaan pystyä liikkumaan. Sen vuoksi Karas on täysin oikeassa siinä, että Meillä on vielä vähän aikaa, mutta se täytyy käyttää tehokkaasti. Kiitoksia. Sitten herra Kelly. Kiitoksia tästä lyhyesti. Kaikki varmasti ovat tässä vaiheessa samaa mieltä. Auto on välttämättä sekä mikään yleisyystuote. Ja minulla on tullut, tämä tuli selväksi kaksi viikkoa sitten, kun oli tämä tuhkapilvi eh, Euroopan yllä ja ihmiset käyttivät autojaan ja, ja minäkin tunsin sen todellakin riippumattomaksi ja onnelliseksi. Jos voimme vain auttaa kuluttajaa, näissä kysymyksissä on erittäin tärkeää, mutta ei sillä kustannuksella, että pk-yritykset kärsivät tai automyöt kärsivät. Monet ovat perheyrityksiä paikallis, paikallistasolla, jotka te, palvelevat kaikkia, pyrkivät kilpailemaan tietysti erittäin vaikeissa olosuhteissa, joten olen täysin samaa mieltä siitä, mitä herra Karas ja muut ovat sanoneet. Että nämä henkilöt pitää ottaa todella huomioon, jotta heidän elinkelpoisuutensa toiminnassa jatkuu. Kiitoksia herra Kelly. Sitten herra Pasko. chcem povedať, že rozumiem úsiliu o zabezpečenie slobodného výberu Haluaisin sanoa alussa, että ymmärrän sitä, että halutaan kuluttajille enemmän vapauden, valinnan vapautta. Toisaalta näen myös rajat absoluuttiselle vapaudelle tällä toimialalla. Jos ajatellaan, että lähetettäisiinkö Airbusin palvelut Venäjälle, niin eihän, äh, tai sen huolto, niin eihän sekään kävisi. onko asiakkaalla vapaa valinta, niin siihen tarvitaan myös palveluja, jos hän sitten päättää käyttää sellaista korjaamoa, joka sitten taas ei saa teknisiä tietoja, niin siinä tulee se vaara, että tätä auta ei korjata hyvin. Ei voida odottaa, että kaikki korjaamot voivat tarjota kaikki samanlaiset palvelut. Asiakkaana pidän parempana hyvää korjaamoa, joka liittyy konkreettiseen merkkiin, jossa on hyvä suhde valmistajan ja myyjän välillä, niin se on myös hyvä kuluttajalle. Almunia. Kiitoksia puhemies. Haluan kiittää teitä tietysti hienosta puheenjohtamisesta, mutta haluan kiittää samalla tietenkin myös kaikkia parlamentin jäseniä, jotka osallistuivat keskusteluun. Kiitän heitä vilpittömästi en vain tämän päivän puheenvuoroista, vaan kaikesta avusta. Tässä asiassa tämä on ollut todellakin mielenkiintoista myös meille koko prosessina ja niin kuin sanoin aikaisemmin, tämähän oli varsin pitkä prosessi, erilaisia konsultointeja, vähän joka suuntaan. Kyse ei ollut pelkästään konsultoinnista parlamentin kanssa, parlamentin jäsenten kanssa, valiokuntien kanssa täällä, jotka ovat kiinnostuneita autosektorista, kilpailukyvystä, jakelusta, jälleenmyynnistä, kuluttajista, vaan kävimme neuvotteluita myös jäsenvaltioiden kanssa, kaikkien alaan liittyvien sektorien kanssa – minkä tahansa kilpailukykysäädöksen tarkoituksena on hyödyttää jollakin tavalla kuluttajaa, ja se tässä on aivan asioiden ytimessä. Tämä näkyy myös meidän asetusehdotuksestamme kuluttajat, kun päätös, tärkeitä päätöksiä tehdään, niin kuin täällä on sanottu, tämä on huomattava kustannuserä ajatellen kuluttajia ja kotitalouksia. Kun he kääntyvät jonkun jälleenmyyjän puolen, haluat tietää hinnan, laadun, että voivat vertailla ja näin voidaan tällä hetkellä tehdä paremmin kuin todennäköisesti koskaan aikaisemmin. He haluavat voida valita ilman minkälaisia esteitä, jotka johtuvat kilpailun puutteesta. Ja me uskomme, että uuden asetuksen myötä tämä valinnan mahdollisuus laajenee, eikä suinkaan pienene. Se tulee kasvamaan. Ja kuluttajan pitää voida, niin kuin monet täällä ovat sanoneet, valita myös näitä jälkimyyntipalveluita. Korjaamon, jossa korjattavat ajoneuvoaan ja huoltavat sitä, ja nämä korjaamot kuuluvat ne sitten johonkin merkkiin tai eivät, ovat siis merkkiliikkeitä vai ei, niin niiden pitää saada tarvittavaa teknistä tietoa ja niillä pitää olla varausia käytössään ja muita erityislaitteistoja. Kaikki tämä parantuu komission uuden kautta. Kiinnittäkää, pyydän, että kiinnitätte huomiota siihen, mitä tässä tekstissä sanotaan. tehdään tunnette tämän luonnoksen ja sitten kiinnittäkö huomiota myös suuntaviivointa tässä, jotka siihen liittyvät. Kaikissa mielissä tuleva asetus antaa enemmän kuin tämänhetkinen hyötyä kuluttajalle sitten pk yrityksestä Pitää kuunnella mielipiteitä. Me kyllä kuuntelemmekin suurella mielenkiinnolla kaikkien mielipiteitä tietenkin myös täällä parlamentissa. Mutta mitä on sitten tapahtunut pienille jälleenmyyjille viime aikoina? Onko niiden lisääntynyt vai vähentynyt? Ovatko ne hyötyneet? Niillä on enemmän mahdollisuuksia tulla jakeluketjuun vai ovatko ne kärsineet tai nähneet hankaluuksia pikemminkin? Tämä toinen on totta. On kokemusta siitä, että 2002 joku päätti vainosta ja niin edelleen, mutta tätä kaikkea me haluamme nyt korjata. Mitä sitten tähän mennessä on tapahtunut tai mitä tällä hetkellä tapahtuu tietyissä korjaamoissa tai tiettyjen varausien valmistajien kohdalla autosektorilla? Niillä, heillä on vaikeuksia mutta usein suuntaviivojen asetuksen kautta nämä ongelmat häviävät. Näin ollen me ehdottamme asetusta ja suuntaviivoja, jotka helpottavat ja parantavat pienten yritysten mahdollisuuksia kautta koko ketjun varausen valmistamista ajoneuvojen korjaamiseen saakka. Jälleenmyyjät, monet ottivat heidät esille ja minäkin olen kuunnellut heitä suoraankin, en vain kirjallisten konsultaatitekstien kautta tai kokousten kautta, jossa ne olen itse ollut mukana. Olen todellakin tavannut heitä ja tämä on ollut varsin rakentavaa. Eivät kaikki jakelijat omaa samanlaisia intressejä. On suuria jälleenmyyjiä ja joissakin jäsenvaltioissa ne näkyvät vahvasti markkinoilla, mutta on monia pieniä välittäjiä, jakelijoita, jotka ovat enemmän tyytyväisempiä tähän uuteen ehdotukseen kuin siihen, miten oli tilanne 2002, koska he ovat nähneet, että tietyt kysymykset, joita ei toteutettu 2002, ja tämä on luonut sitten ongelmia, kun ne kilpailevat suurten jakelijoiden kanssa. Sitten lopuksi vielä varausista. Me haluamme suojella ja asettaa poikkeuksia joka kerta, kun olemme sitä mieltä, että tämä hetkinen asetus, niin tämä yleinen vertikaalinen sopimus tai erityinen, niin huolimatta meidän toiveestamme haittaa kilpailukykyä. Ja voimme laittaa tällaisen yleisen asetuksen tai sitten erityissäädösten kautta. Minä siis jaan kyllä teidän huolenne Kuitenkin että suojan taso tulee paranemaan tämän uuden kautta. Ei siksi, että olemme fiksumpia kuin kahdeksan vuotta sitten. Yksinkertaisesti siksi, että me kaikki olemme oppineet kokemuksista. Nyt pitää kuunnella erilaisia mielipiteitä, mutta pitää myös oppia kokemuksesta ja arvostaa sitä. Kiitoksia. Kiitoksia. Tästä äänestämme huomenna. Sitten seuraavaan kohtaan esityslistalla.